Haluaisin tässä yhtyä puhemies Sultsen puheenvuoroon eilis-iltapäivällä. E- Hän muistutti meitä John Kulukanista, joka on Virginia, la famiglia. Herra Buonan, joka on kuoli, kuoli hiljattain ja me ajattelemme, muistamme hänen häntä ja hänen perhettään ja myös hänen poliittista ryhmäänsä. Sitten toinen tiedonanto Ruotsin viranomaiset ovat kertoneet puhemiehillä että Jakob Dalunde on valittu Euroopan parlamenttiin ja hän korvaa Peter Erikssonin 7. kesäkuuta 2016 alkaen. Toivotan tervetulleeksi uuden kollegamme ja muistutan siitä, että hänellä on tarjottu oikeudet istua Euroopan parlamentissa työjärjestyksemme mukaisesti. Ja nyt siirrymme äänestyksiin.